I'm honored to... Oikein paljon kiitoksia. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä läsnä kansainvälistä yhteistyöstä ja kehitysyhteistyöstä vastaavana komissaari ehdokkaana. Kehitysyhteistyöllä on keskeinen rooli unionin ulkopolitiikassa. Sen keskeisimpänä tavoitteena on vähentää ja pidemmällä aikalla välillä poistaa köyhyys. Kyse on kansalaisille tarkoitetusta politiikasta, joka perustuu solidarisuuteen keskeisimpänä eurooppalaisena arvona. Solidaarisuus niitä kohtaan, jotka pärjäävät yhdellä eurolla alle per päivän ja jotka tekevät kaikkeensa päästäkseen Euroopan rannikoille veneissä, jotka muodostuvat jossain vaiheessa heidän o, arkuiksi. Meidän täytyy olla sol- solidaarisia naisia kohtaan, jotka ovat seksuaalisen väkivallan kohteena ja niitä kohtaan, jotka toimivat vähemmistöissä. Ja lisäksi meidän täytyy olla sodilaarisia lapsia, lapsisotilaita kohtaan. Kehitysyhteistyöpolitiikka perustuu yhteisten etujen kumppanuuteen. Meidän täytyy katsoa, miten toimet vaikuttavat Afrikasta käsiin Eurooppaan ja päinvastoin. Jos kyse on kasvavista taloudellisista toimista, niin siitä on hyviä, hyvää hyötyä eurooppalaisille. Kehitysyhteistyöllämme on ollut erinomainen historia. Euroopan unionin jäsenvaltioineen on kaikkien aikojen suuri lahjoittaja avun antaja. Se antaa yli puolet kaikesta maailmanlaajuisesta kehitysyhteistyöavusta. Euroopan unioni on myöskin keskeinen kauppa kumppani kehitysmai, kehittyville maille. Se on myöskin teknologian innovaation, investointien ja yrittäjyyden lähde. Lisäksi se on keskeinen kehitysyhteistyön tehokkuutta vaaliva taho. Jos minut valitaan komissaariksi, niin minä sitoudun kokemuksellani ja antaumuksellani siihen, että Euroopan unioni pitää kiinni johtoa roolistaan kehitysyhteistyön edelläkävijänä. Tällainen johtajuus on tärkeää kahden strategisen prosessin aikana, koska se muotouta, muotoilee sekä vuoden 2015 jälkeistä suunnitelmaa että myöskin kotonuun jälkeistä puitekehitystä varten. Näin pääsenkin ensimmäiseen prioriteettialueeseen, eli vuoden 2015 jälkeiseen kehykseen. Nykyiset vuosituhannet, vuosituhat tavoitteet ovat antaneet rohkaisevia edistysaskelia. Me olemme saaneet lisättyä kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuutta ja maailmanlaajuinen köyhyys on laskenut alle puoleen kymmenessä vuodessa. Yhä harvemmat joutuvat menemään nukkumaan nälkäisinä, harvemmat lapset joutuvat kuolemaan ennaltaehkäistävissä oleviin tauteihin. Erityisesti ö, tytöt ovat päässeet nyt myös koulun tielle. Mutta me olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta tämä ei saa missään, nimessä, missään nimessä riittää. Afrikalaiset naiset kes, 29 kertaa todennäköisemmin kuolevat synnytykseen kuin Euroopassa synnyttävä nainen. Ja noin 750 miljoonaa ihmistä kautta maailman eivät saa puhdastaa juomavettä käyttöönsä. Ja nälkä on yksi keskeisimmistä ja hankalimmista haasteistamme. Mutta yhtä vielä hankalammaksi menee tilanne, kun keskustellaan tasa-arvosta ja maailmanlaajuisista maantieteellisistä kuiluista. Aasia ja Latinalainen Amerikka ovat oikealla tiellä, mutta Saharan eteläpuolinen Afrikka on jäänyt jälkeen. Yli 120 miljoonaa ihmistä elää todellisessa köyhyydessä ja yli 120 miljoonaa enemmän kuin 20 vuotta sitten. Me tarvitsemme uuden kehyksen, jossa huomioidaan sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen ulottuvuus. Lisäksi meidän täytyy huomioida ihmisoikeudet, tasa-arvot, demokraattiset arvot sekä oikeusvaltion periaate yhtä lailla kuin turvallisuus ja rauha. Haaste tulee olemaan melkoinen, jos haluamme saada nämä kaikki nivottua yhteen, yhteen ainokaiseen universaaliin kattavaan sopimukseen, jota sovelletaan kaikissa maissa, sekä köyhissä että rikkaissa, mutta tämä on haaste, johon meidän täytyy menestyksekkäästi tarttua. Tämä uusi kehys tarjoaa meille mahdollisuuden muuttaa globaalia lähestymistapaamme, jotta voimme vielä paremmin tukea maita kestävälle ja osallistavalle tielle näin, että nämä kyseiset maat voivat todellakin vastuullisesti ottaa tehtävät hoidettavakseen. Kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että me hyödynnämme muiden rikkauksia, vaan että maat pystyvät hyödyntämään omia rikkauksiaan. Tämä vuoden 2015 jälkeinen prosessi, siihen liittyen keskeisellä sijalla tulee oleva, olemaan myöskin rahoitus ja täytäntöönpanon välineet. Olen puheenjohtaja Junckerin kanssa samaa mieltä siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden tulisi lisätä ponnistelujaan, jotta päästään YK vuosituhat tavoitteisiin, eli että vähintään 0,7 prosenttia BKTLstä menisi kehitysyhteistyöhön. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän tavoitteeseen, eli että se pitäisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, mutta valitettavasti siihen ei tulla pääsemään. Taloudelliset ongelmat, jotka ovat Euroopassa vallinneet viime vuosien aikana, niin siitä huolimatta toivoisin, että jäsenvaltiot kunnioittaisivat tätä uutta, uuteen sopimukseen liittyvää sitoutumista. Meidän täytyy käyttää olemassa olevia tehostavia ja vaikuttavampia välineitä hyväksi ja sekä sekä rahoitusta. Meidän täytyy täydentää nykyisiä resursseja. Lisäksi meidän täytyy tukea kumppaneitamme omien resurssien lisäämisessä ja rahoituksellisten toimien tehostamisessa, veronkierrovastaisessa toiminnassa ja vaikuttavan verotusjärjestelmän kehittämisessä. Meidän täytyy käyttää olemassa olevia rahoituksellisia välineitä ja ottaa huomioon muitakin kehitysyhteistyön kumppaneita ja sitä kautta saada kasvua ja hyviä työpaikkoja aikaiseksi. Meidän täytyy huomioida yrittäjät, kansalaisyhteiskunta ja kansalaiset. Vain ja ainoastaan kun kaikki osallistuvat omilla voimilla, niin silloin suunnitelma toimii. Lisäksi täytyy muistaa, että meidän täytyy pysyä edelleenkin johtoasemassa silloin, kun yritetään, yritetään saada aikaiseksi solidaarisuuteen ja vastuullisuuteen perustuva etenemissuunnitelma. Näin kaikille voidaan tarjota osallistava ja kestävä tulevaisuus. Toinen prioriteettialue liittyy siihen, että aloitettaisiin kotonun jälkeinen kehys ja vahvistettaisiin Euroopan unionin strateginen kumppanuus suhteessa Afrikan maihin. Tämä sopimus on kat- kattavin pohjois-etelä-akselin välinen sopimus kautta maailman. Me olemme olleet menestyksekkäitä ja siihen meidän täytyy panostaa jatkossakin, mutta me tiedämme myös, että AKT-maat ovat tärkeitä, yhä tärkeämpiä. Nyt kyse on kuitenkin siitä, että miten me voimme jatkossa omaa yhteistyötämme suunnitella. Uudessa suunnitelmassa täytyy ottaa huomioon uudet faktat ja 2015 vuoden jälkeinen prosessi. Me emme voi jatkaa vain tavanomaiseen tapaan. AKT-ryhmä on aloittanut jo pohdiskelutyönsä. Yhtä lailla pohdiskella pitäisi myöskin Euroopassa. Meidän täytyy katsoa sellaista lähestymistapaa, jossa panostetaan vahvaan AKT-EU-kumppanuuteen ja että panostetaan myöskin perusoikeuksiin ja huomioidaan eri maiden ja alueiden toimintamahdollisuudet. Meidän täytyy keskustella myöskin siitä, miten kumppanuutta voidaan parantaa entisestään. Alkuun haluaisin aloittaa konsultaatiokierroksen. Ja kolmantena prioriteettina on se, että panostettaisiin johdonmukaiseen politiikkaan ja sen parantamiseen. Maailma on pitkälti riippuvainen turvallisuudesta ja rauhasta, energiasta, ilmastonmuutoksesta, maataloudesta ja kaupan käynnistä. Me tarvitsemme sekä sisäisen ja ulkoisen politiikan johdonmukaisuutta. Sitä kaipaamme enemmän kuin mitään muuta. Ja me tiedämme, että meidän kumppaneidemme pitäisi pystyä vain, ei ainoastaan pitäisi pystyä ottamaan vastaan tukea, vaan heidän pitäisi pystyä panostamaan myöskin tieteeseen, terveyteen, koulutukseen, sukupuolten ja nuorten asioihin, työllisyyteen ja muihin asioihin. Puheenjohtaja Juncker on panostanut juuri johdonmukaisen politiikan vahvistamiseen komission sisällä. Uuden komission rakenne ja sopimus työskentelyn menettelystä, josta on keskusteltu myöskin korkean edustajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden komissaariehdokkaiden kanssa. Näiden tarkoituksena on tehostaa synergiavaikutuksia ja politiikkaamme vaikuttavuutta. Henkilökohtaisesti tulen tekemään kaikki näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitysyhteistyöpolitiikan pitää nivoutua kitkottomasti yhteen sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, humanitaarisen apuun, kaupankäyntiin sekä maahanmuuttopolitiikkoihin, ihan vain muutama mainitakseni. Jos minut valitaan komissaariksi, niin teen kaikkeni, jotta kehitysyhteistyöpolitiikkaan liittyvien toimien johdonmukaisuus vahvistuisi. Tulen tekemään tiivistä yhteistyötä korkean edustajan varapuheenjohtajan kanssa. Minä haluan panostaa kauaskatseiseen keskeisten aloitteiden tarkkailuun, katsoa, panostaa keskusteluun ja ajatusten vaihtoon komission sisällä. Ja haluan, että me todellakin analysoimme kaikkia niitä tekijöitä, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, 83 prosenttia Euroopan kansalaisista ovat sitä mieltä, että kehittyvien maiden kansalaisia tulisi tukea ja auttaa. 61 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että tukea tulisi lisätä entisestään. Ja 70 prosenttia eurooppalaisista ovat sitä mieltä, että tällaisesta avusta on myöskin avun antajalle hyötyä. Meidän täytyy osoittaa jatkuvasti, että kehitysyhteistyöpolitiikka on toimiva väline ja meidän täytyy osoittaa, miten toimivasta välineestä on kyse. Tästä syystä minä olen valmis sitoutumaan tulosperusteiseen kehitys politiikkaan. Eli osoitamme, että jokainen euro on investoinnin arvoinen. Ensi vuosi on Euroopan kehitysyhteistyön teemavuosi. Silloin, jos koskaan, me voimme todellakin olla yhteydessä kansalaisiin ja kertoa heille, miten eurooppalainen kehitysyhteistyöpolitiikka auttaa meitä kaikkia. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Jos minut valitaan komission jäseneksi, niin tulen vaalimaan parlamentin kanssa tehtävää yhteistyötä kunnioitan niitä sitoumuksia, joita on tehty strategiseen ja rakenteelliseen vuoropuheluun liittyen, ja tarkoituksena on keskustella teidän kanssanne myöskin epävirallisella tasolla. Tällainen vuoropuhelu on erittäin tärkeässä asemassa silloin, jos Eurooppa haluaa vaikuttaa vuoden 2015 jälkeiseen kehitysyhteistyökehykseen. Ja jos haluamme varmistaa, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä yhtä visiota vaalien. Ja minä todellakin toivon, että näihin, nämä